puheenvuorot. Ensimmäisenä kollega Jorgos Papastamkos. Hyvä puhemies. Haluaisin, että parlamentti ottaisi kantaa Turkin provosoivaan toimintaan suhteessa Kreikkaan. Kreikan ilmatilaan kohdistuneet rikkomukset ja armeijan sotilasentokoneiden matalalennot kreikkalaisten saarten yläpuolella, kuten myöskin kreikkalaisille vesille luvatta tulo. Samoin häiritään Egeanmerellä toimintaa, Egeanmeri, joka kuuluu pelkästään Kreikalle. Samoin Kreikkaan lähetetään laittomia maahanmuuttajia Turkin kautta ja se aiheuttaa epävakautta tuolla alueella. Siitä syystä meidän täytyisi tuomita tällainen provosoiva toiminta. Samoin se, että jatkuvasti kohdistetaan toimintaa Euroopan unionin jäsenen suverenia toimintaa kohtaan, eli Kreikan toimintaa kohtaan. Tämä tällainen toiminta vie Turkkia yhä kauemmaksi sen eurooppalaisista tavoitteista. Kiitoksia. Sitten eh, Sandro Tabaci. Kiitoksia, hyvä puhemies. Nyt eh, seuraamme näitä 2004 käyttöön otettuja syrjiviä eh, toimia henkilökuntaa kohtaan, henkilökuntaa, jotka tulivat uusista jäsenvaltioista ja EUn tuomioistuin piti näitä toimia väärinä, mutta nyt on tullut lisää syrjiviä toimia. Neljä ja puoli vuotta laajentumisen jälkeen olemme huomanneet, että uusien jäsenvaltioiden kansalaisia pidetään enää eri, edelleen toisen luokan kansalaisina. Mitä tässä nyt on tapahtunut, hyvä puhemies? No, viime vuonna... Ää, julkaistiin kilpailu Unkarin tulkkauskopin päällikön paikasta ja kaikki, kaikkien jäsenvaltioiden kansalaiset olivat, pystyvät tähän osallistumaan. Tulkkauskopin pomolla johtajalla on tärkeä rooli, jotta jotta varmistetaan, että terminologia on oikea unkariksi. Ja meillä oli kaksi ehdokasta tässä, unkarinkielinen ja englanninkielinen ehdokas, ja englanninkielinen tässä voitti. Voisitteko kuvitella, että Ranskan tulkauskopin johtaja olisi espanjalainen? Tämä on aivan mahdotonta. Tämä on todella syrjivää. Tämä tekee suurta vahinkoa eh, Euroopan unionin koko toiminnalle, kielten monipuolisuudelle, asiakirjoille ja niin edelleen. Minä todella protestoin koko Unkarin valtuuskunnan puolesta. Tähän tulette varmasti saamaan vastauksen. Sitten Silvia Christian Pusoi. Christian Silviu Busoi. It's not here. Aha, hän ei ole paikalla, joten seuraavaksi Marian Haakin. Thank you, Mr. President. Kiitoksia puhemies. Tänä iltapäivänä olemme kuunnelleet teitä ja muidenkin lausuntoja Gazan hirvittävästä tilanteesta ja siitä, että tarvitaan välitöntä tulitaukoa ja Israelin joukkojen välitöntä vetäytymistä alueelta. Tässä yhteydessä haluan todeta, että olen konventitin kanssa samaa mieltä siinä, että parlamentin pitäisi ottaa asiaan kantaa. Mutta tänään on vähän väärä päivä puhua sitten kaikista ö, rahakysymyksistä, kun meillä on myös tämä asia esillä. Mutta tietysti ne koskevat kaikkia meidän kansalaisiamme. Mm, Keski-Irlannin alueella ja Irlannin alueella suuria joukkoirtisanomisia ja nämä vaikuttavat tietysti kansalaisiimme. Tässä yhteydessä Euroopan globalisaation rahasto voisi toimia hyvin. Sen avulla voitaisiin uudelleen kouluttaa ihmisiä, antaa uusia pätevyyksiä ja myöskin edesauttaa yrittäjyyteen. On tärkeää, että globalisaatiorahastosta hyödyntää heti, jotta työntekijöillä voi olla edes jonkunlainen usko tulevaisuuteen ja nähdä, että EU toimii, kun se pyrkii auttamaan kaikkia työntekijöitä ja varsinkin eh, Irlannin keskilännessä ja lännessä olevia työntekijöitä. Kiitoksia sitten Richard Chanetski. Kiitoksia hyvä puhemies. Hyvät naiset ja herrat. Täällä me olemme taas. Pian sen jälkeen kun päästiin sopuun sopimuksen siitä, että Venäjä, venäläistä kaasua lähetetään Euroopan unionin jäsenvaltioihin. Mutta missä kaasu viipyy? Mielestäni EUn jäsenvaltioiden pitäisi nyt osoittaa näissä olosuhteissa solidaarisuutta. Kuitenkin tätä solidaarisuutta ei ole kyllä nähty konfliktin alusta lähtien. Eri jäsenvaltioilla on ollut hyvin erilaiset kannat tähän asiaan. Onneksi lopuksi yritimme saada aikaiseksi yhteisen kannan ja pitää siitä kiinni. Tiedän, että tulemme muutaman päivän kuluttua keskustelemaan tästä aiheesta täällä, mutta haluan tehdä selväksi sen, että Venäjä käyttää nyt taloudellista välinettä poliittisesti ja Euroopan unioni tarvitsee yhteistä energiapolitiikkaa sen sijaan, että sillä olisi energiapolitiikkaa, jonka suuret jäsenvaltiot ovat suunnitelleet. Kiitoksia sitten Laszlo Tökec. Kiitoksia, hyvä puhemies. Arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, mehän tiedämme, että Coca-Cola ja perunalastot ovat terveydelle haitallisia – maailmanlaajuistuvassa ympäristössämme näemme, että myös muut, mutta muut tuotteet ovat ongelmallisia. On esitetty esimerkiksi, että viini olisi tällainen. Meidän alueellamme me kasvatamme viinirypäleitä. Ja nyt annetaan rahaa niille, jotka eivät enää halua olla mukana viiniä tuottamassa. Karpaattien alueella meillä on viinin tuottamisen perinne ja meillä on ollut 600 000 hehtaaria maa-alasta käytössä tähän tarkoitukseen. Vuonna 1948 yli 200 000 hehtaaria oli tässä viljelyskäytössä ja nyt maa-ala on vain 40 000 hehtaaria. Ja viinin tuotanto on tuhottu tällä alueella. Unkarin ihmiset uskovat hyvään terveyteen ja haluaisinkin toivottaa teille kaikkea hyvää tätä uutta vuotta varten. Kiitoksia sitten Marilyn McDonald. Thank you, Mr. President. Kiitoksia, hyvä puhemies. Minä haluaisin ottaa nyt Palestina-kysymyksen esille. Äh, huomasin, äh, herra puhemies, aikaisemmissa huomioissanne, että teillä on hieman tässä äh, erilainen lähestymistapa Israeliin. Me emme voi täällä täysistuntosalissa löytää tahtoa, jotta voimme todella tuomita Israelin toimet. Tämä ei ole pelkästään epäsuhteista, vaan se on täysin perusteetonta. Tässä ei, ole kyseessä ole Israelin turvallisuustarpeet, vaan kyse on kyynisestä iskusta, ei Hamasia vastaan, vaan palestiinalaisväestöä vastaan. Minun mielestäni jäsenvaltioilla on nyt moraalinen velvoite todellakin käyttää täysin diplomaattisia poliittisia lihaksiaan Israelia vastaan, jotta saadaan lopetettua tämä väkivalta. Israelin presidentin ympärillä hipsuttelu ei toimi, se ei ole ikinä toiminut. Israelin täytyy nyt ymmärtää, että sen toimille on seurauksia, joten todella vaadin, että kaikki mepit nyt vaativat välittömästi äh, yhteistyösopimuksen jäädyttämistä ja samalla meidän täytyy vastustaa kaikkia yrityksiä vahvistaa suhteita EUn ja Israelin valtion välillä niin pitkään kuin se tuhoaa palestinalaisia niin usein täällä on puhuttu ihmisoikeuksista ja nyt niitä täytyy todella kunnioittaa niin sanoissa kuin teoissakin. Tämä on ainut näkymä, ainut mahdollisuus menestyksekkäälle rauhanprosessille Lähi-idässä, hyvä puhemies. Kiitos. Tämä asia on hyvin vaikea ja sen kyllä osoittaa myös se, että puheaika ei meinaa riittää millään. Tekin puhuitte 50 prosenttia liian kauan, mutta kiitos puheenvuorosta kuitenkin. Sitten Kathy Sinat. Minun vaalipiirini viime viikolla oli täysin murtunut, aivan kuten edustaja Harkin totesi, siitä, että miltei 2000 työpaikkaa Dellin tehtaalla menetettiin, mikä merkitsee myös sitä, että todennäköisesti menetään vielä 2000 muuta työpaikkaa, jotka ovat riippuvaisia Dellin toiminnasta Iranista. Dell siirtää toimintansa Puolaan ja saa 52 miljoonaa valtion tukea tätä varten. Voiko komissio vakuuttaa minulle sen, että se valtion tuki, jota Puola hyödyntää, kuuluu kilpailusääntöjen piiri, jota osa e on? Ja voiko komissio vakuuttaa minulle sen, että on käytössä riittävästi globalisaatiorahastoja, joiden avulla voidaan kouluttaa tätä irtisanottua työväkeä? Sitten seuraavana dimitas Stojanov уважаеми дами и господа, преди два дни четири училища в град Бургас. Kiitoksia, hyvä puhemies, arvoisat naiset ja herrat. Neljä päivää sitten neljässä bulgarialaiskoulussa maalattiin seiniin iskulauseita. Ja tässä käytettiin sanoja joilla viitataan ei-muslimiväestöön. Tämä Kauers-sana on pejoratiivinen ja aikaisempi maatalousministerikin käytti tätä samaista sanaa annetaanpa tämän olla varoitus turkkilaisesta ajattelutavasta uudella vuosituhannella. Turkilla ei ole mitään tekemistä Euroopan unionissa, koska se on rasistinen ja muukalaisvihaa eteenpäin vievä valtio. Tämä osoittaa sitä, että bulgarialaiset ovat vihan kohde, vihan uhreja. Ja Euroopan parlamenttihan on aina ollut rasismia vastaan. Minä vetoan, että olette näin edelleen ja tuette kirjallista julkilausumaa Turkin rasismia vastaan. Thank you, President. Kiitoksia, hyvä puhemies. Minä kannatan Tsekin puheenjohtajavaltion toimia kaasukriisin hoitamiseksi, mutta yhden kriisin välittäminen toisen jälkeen ei ole oikea ratkaisu. EU ei voi jäädä lapsenvahdin asemaan. Yksi päätelmä on selvä. Jos luotamme siihen, että Venäjä on luotettava energian tarjoaja, niin se on todellinen strateginen virhearviointi. Tämänhetkisen strategian ytimenä ei ole tämänhetkinen kriisi, vaan kriisi itse Gazpromissa, joka ei ole kyennyt noudattamaan omia sitoumuksiaan. Kahdeksan perättäisen vuoden aikana Gazpromidin tuotanto on jäänyt pysymään samalle tasolle ja se on selkeä tulos silloin, kun valtio valvoo tuotantoa. Se, että kaasua samanaikaisesti ei pystytä tarjoamaan Venäjän kansalaisille ja ulkomaille, on johtanut tämän poliittisen kriisin aloittamisen Putinin puolelta. Ja näin hän osoittaa sormellaan syyttävästi Euroopan unionia ja haluaa tehdä siitä syntipukin. Tästä syystä meidän on yhä tärkeämpi keskittyä siihen, että voimme löytää uusia energialähteitä. Kiitoksia. Thank you. Kiitoksia teille. Ja seuraavaksi Magda Kosankovac. Kiitoksia, hyvä puhemies. Arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, talouskriisi, jonka alun perin uskottiin olevan pelkkää median pelottelua, on nyt todella saavuttanut kaikki maamme, yhteisömme, yrityksemme, perheemme. Kaksi jäsentä on jo puhunut tästä. Taantuman takia meillä on komission tiedonanto tästä aiheesta. Ja aivan oikein siinä kiinnitetään huomiomme siihen, että me emme kaikki ole nyt samassa veneessä. Ne, jotka ovat Euroopan marginaalissa, jotka ovat myös yhteiskunnan marginaalissa, he kärsivät eniten. Me haluamme varmistaa, että arvokasta työtä ei tässä heikennetä ja meidän täytyy myös varmistaa, että maaseudulla ei köyhytä entisestään. Me olemme iloisia komission tiedonannosta ja komission jäsen Spidlan lausunnosta, jossa aivan oikein sanottiin, että meidän täytyy todella tarkastella yhteiskuntiemme heikommassa asemassa olevia ja meidän täytyy varmistaa, että heitä eritoten tuetaan nyt talouden hidastumisen aikana. Toivottavasti tämä komission uusi lähestymistapa mahdollistaa sen, että me emme saa mitään pakotettua yhdenmukaisuutta Euroopan unionissa. Toivottavasti Euroopan parlamentti tulee olemaan tässä toiminnassa hyvänä kumppanina. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi Mako Imret Kiitoksia puhemies. Nyt meillä on edestämme paradoksi. Vaikka eurooppalaisten kuluttajien enemmistö toistuvasti on GM-tuotteita vastaan, Tutkimukset osoittavat, että he ostavat näitä tuotteita silloin, kun ne ovat saatavilla supermarketeissa. Monet kuluttajat eivät ole lainkaan tietoisia siitä, että GM-ruokaa myydään Euroopassa. Ja etiketit ovat usein sellaisia, että kuluttajat eivät niitä ymmärrä. Tällä hetkellä ei ole mitään selkeitä sääntöjä sen suhteen, minkälaiset merkinnät GM-tuotteisiin pitäisi johtaa, ja tämä johtaa siihen, että kuluttajat jälleen eivät ymmärrä, miten sisämarkkinoilla tulisi toimia. Vaikka jotkut maat ovat tällaisia säännöksiä ottaneet käyttöön, toiset taas eivät salli tämän tyyppisen tiedon välittämistä. Ihmiset haluavat tehdä elintarvikevalintansa oman, omien arvioidensa, mm, arvioiden mukaisesti ja kouluttajalle tulisi luoda todellinen mahdollisuus. Siitä syystä veton komission, että se tarjoaisi laillisen puitteiston merkinnöille ja etiketoinnille Euroopassa. Kiitoksia sitten Bogoslav Vaski. Panie przewodniczący, pragnę z tego Herra puhemies, haluaisin pyytää neuvostoa artiklan 13 pohjalta Euroopan yhteisen perustamissopimuksessa ryh- äh, pyytäisin, että neuvosto ryhtyisi toimiin etniseltä pohjalta tapahtuvaa syrjintää vastaan. Kaksi kolmesta liettualaisesta, joiden taustana on, etnisenä taustana on puolalaisuus, ja jotka valittiin Euroopan parlamenttiin, heidän mandaattinsa on viety siltä pohjalta, että he, he ovat identiteetiltään etnisesti puolalaisia. Tämä koko tilanne on täysin absurdi ja skandalimainen. Tämä edustaa etniseltä pohjalta tapahtuvaa syrjimistä ja täysin epäasianmukaisella tavalla polkee etnisiä oikeuksia. Trotz. Kiitoksia sitten Daniel Strotz Eh, herr präsident! Eh, pane předsedo puhemies. hyvät kollegat bernd posselt joka edustaa bayerin csu on myöskin eh, sudettisaksalaisten landsmannschaftin puheenjohtaja ja hän haluaa ottaa Beneshin säännökset esille Tsekin puheenjohtajakauden aikana. Tätä me voi hyväksyä. Ne hyväksyttiin nimittäin ja otettiin käyttöön siirtymäkauden aikana. Ei silloin, kun meillä oli jo kunnollinen hallitus. Kyseessä ei ole mikään syöpäkasvain. Jos tässä joku on syöpäkasvain, niin se on tämän tyyppisen veron käyttöönottaja. Kymmenet tuhannet saksalaiset asuvat Tsekin tasavallan alueella ja monet käyvät siellä myöskin vierailemassa. He ovat oikein tyytyväisiä siihen, mikä tilanne siellä on. Minut valittiin mepiksi, vaikka olen itse asiassa Saksan kansalainen. Minut valittiin Tsekin tasavallasta. The gas crisis has left... Puhemies, kaasukriisi on jättänyt satoja tuhansia kotitalouksia ilman lämmitystä kylminä päivinä. Keski- ja Itä-Eurooppa ovat kaikista eniten kärsineet tästä kiistasta. Tehtaita ja kouluja on suljettu. Teknisten asiantuntijoiden tiimi, joka Euroopan komissio lähetti Ukrainaan, tulee tarkastelemaan kaasutoimituksia. Vaikka kaasu alkaisi taas virrata Ukrainan kautta, niin siinä menee useita tunteja ennen kuin se pääsee Euroopan unioniin. Tämän takia Euroopan unioni tarvitsee tarvitsee yhtenäistä politiikkaa energian osalta, jotta voidaan välttää tulevia konflikteja ja voidaan moninaistaa energialähteitä. Olen iloinen Euroopan parlamentin tarjosta keskustella ja toivottavasti mahdollisimman pian päästään sopimukseen niin, että voidaan välttää konfliktin syventyminen. Kiitoksia sitten Aurelio Juri. lani smo praznovali Viime vuonna meillä oli ydinasesta riisumisen 40-vuotispäivä. Vuotta aiemmin hyväksymme päätöslausumme, jonka mukaan neuvoston ja komission puheenjohtaja pyydettiin vahvistamaan toimenpiteitään monenvälisyydessä ja tämän sopimuksen tiukemmassa valvonnassa. Tiedämme, että tässä ei ole ollut täysin menestyksellisiä. Lisäksi päätöslauselmassa on vedottu siihen, että YK palauttaisi ydinaseensa. Kun tulin parlamenttiin marraskuussa, niin nyt haluaisin tietää, missä määrin näihin vetomuksiin on vastattu ja missä määrin ne on hoidettu menestyksellisesti. Mehän tiedämme ohjuskilvistä Tsekin tasavallassa ja Puolassa, ja tämä saattaa johtaa tilanteen kiristymiseen myös EUn ja Venäjän välillä. Sitten herra Nikolescu. Mulțumesc, domnule președinte. S-a discutat inter... Kiitoksia, puhemies. Paljon on jo puhuttu täällä kaasukriisistä Ja kaikki mainitsevat, kuinka vaarallista on se, että me Euroopan unionissa olemme niin va- äh, riippuvaisia venäläisestä kaasusta ja päätöslauselmalla halutaan, äh, siinä halutaan moni puolista energialähteitä, mutta me emme oikein ajattele energiasäästöä. Mietitäänpä, kuinka paljon energiaa tuhlataan tänä päivänä Euroopan unionissa. On asiantuntijoita, jotka sanovat, että kolmannes kulutuksesta on aivan, menee aivan taivaan tuuliin. Venäjä jältä tulevasta energiasta noin miljoona tonnia menee hukkaan hukkaan, koska esimerkiksi talot, taloja ei ole kunnolla eristetty. Valitettavasti Euroopan unioni ei kuitenkaan tue toimia, joilla voidaan parantaa tilannetta, koska ei anneta rahoitusta rakennusten parannukseen ja eristyksen parannukseen. Mietitään, mikä on helpompaa, löytää uusia energialähteitä vai käyttää yksinkertaisia tapoja, joilla säästetään energiaa. Ja seuraavaksi Milos Koterek. Pan predseda, Hyvä puhemies, hyvät kollegat. Tänä vuonna kun juhlistamme euron kymmenvuotisjuhlia, niin Slovakia, joka liittyy eurovyöhykkeeseen ensimmäinen ensimmäistä, juhlistamme sitä myöskin. Me olemme nyt siis ottaneet euron käyttöön. Aivan kuten pääministeri Fitso sanoi uuden vuoden puheessaan, euro voi suojata meitä vaaroja vastaan ja edesauttaa Slovakian kukoistusta. Haluaisin onnitella Slovakian kansalaisia heidän myönteisestä asenteestaan uutta valuuttaa kohtaan. Toivon Slovakialle kaikkea hyvää euron myötä. Se on osoitus vauraudesta Euroopassa. Kiitoksia. Seuraavaksi rouva Panajotopolos Kasilut. Kiitoksia puhemies. Euroopan parlamentissa ei tule asiasta käymään keskustelua, mutta silti minä haluaisin korostaa, kuinka tärkeää Euroopan unionille on tämä sopimus. merimiesten työtilanteesta. Euroopan meriliikenne on hyvin tärkeää sille, että merimiehille löytyy työtä ja työpaikkoja ja kasvu ja tuottavuus ähm, ovat myös tällä alalla toiveissa. Euroopan unioni on merten ympäröimä merten, joilla käydään kansainvälistä kauppaa ja me uskomme, että nuorten tulisi nähdä tulevaisuutensa merissä ja uskaltaa etsiä työpaikkaa mereltä. Kiitoksia sitten Jörg Leitfried. Kiitos puhemies. Minun puheenvuoroni taustalla on Itävallassa paljastunut kansainvälinen ää, arvo, kuljetusongelma. Minä olen äh, äh, pitkiä aikoja pyrkinyt pyytämään äh, minuutin puheenvuoroa tästä ja aika jännittävää, että olen jotkut kollegat kuullut tänä aikana jo monen kerran puhuvan. Kyse oli siis salakuljetusta salakuljetuksesta, koiranpetojen salakuljetuksesta, joita oltiin salakuljettamassa Espanjaan ja kaikki paperit oli, äm, oli väärennetty ja näin pyrittiin todella eläinten suojelumääräyksiä kiertämään, niitä rikottiin. Euroopan unionin tulee tehdä asiassa yhteistyötä äh, ja meillä täytyy olla yhteiset äh, standardit. Me emme ole eläinten suojelun suhteen vielä menneet tarpeeksi pitkälle. Kiitoksia. Sitten Jelko Katsin. Kiitoksia, hyvä puhemies. Arvoisat naiset ja herrat. Järkyttävä palestiinalaisten joukkomurha Gaasassa on esimerkki huonosta työstämme. Pitääkö meidän todellakin nähdä valtaisa määrä kuolleita palestiinalaisia ennen kuin unionin toimielimet ryhtyvät asianmukaiseen toimiin. Euroopan unioni on sitä mieltä, että tässä täytyy peliin laittaa kansainväliset suhteet ja tärkeiden poliittisten toimijoiden täytyy toimia. Voimmeko me hyväksyä sitä, että israelilaisarmeija hyökkää kouluun, joka on EU-rahoittama, joka on täynnä siviilejä? Onko tämä oikein? Onko mitään humanitaarista lakia sitä vastaan, että ensin siirretään palestinalaiset yhteen taloon ja sitten pommitetaan tuo talo. Nämä israelilaiset toimet ovat monen mielestä epähumaaneja, epämoraaleja ja täysin outoja. Tässä on kysymys vain vaalikampanjasta, todella verisestä vaalikampanjasta. Sitten Liam Allward. Uh, thank you, Mr. President. Kiitoksia, hyvä puhemies. Haluan hyödyntää tätä tilaisuutta tukeakseni tapausta, jossa Euroopan unioni rahoittaa vammaisten olympialaiset, jotka pidetään Varsovassa vuonna 2010 ja Atenassa vuonna 2011. Euroopan komissio on antanut 5 miljoonaa euroa näiden vammaisolympialaisten järjestämiseen, jotka pidettiin vuonna 2003, ja se oli aivan upea tilaisuus meille kaikille, jotka olimme siellä läsnä. Euroopan unionin täytyy olla etukädessä silloin, kun tuetaan urheilua. Haluaisin todeta teille, hyvä puhemies, että meillä on myös kirjallinen julistus tästä asiasta ja eh, sen voivat kaikki jäsenet täällä allekirjoittaa, jotta voitte tukea eh, allekirjoituksellanne näiden erittäin tärkeiden vammaisolympialaisten järjestämistä. Kolicek. Kiitoksia sitten Jaromir Kolicek. Hyvää uutta vuotta, hyvä puhemies. Hyvät kollegat, sallikaa minun nyt ilmaista syvällinen äimistykseni siitä, siitä paradoksaalisesta tavasta, jolla Tsekin tasavalta, joka tunnetaan sen erityisasenteesta Venäjää kohtaan, ei ole nyt onnistunut oikein toimimaan – se oli maa, joka ei halunnut neuvotella Venäjän kanssa energiaturvallisuudesta. Ja olen vielä enemmän äimistynyt Euroopan komissiosta ja Daniel Cohn-Benditin toimista, jotka uhkaavat äh, Romania ja Bulgariaa äh, sanktioilla, jos ne käynnistävät uudelleen ydinvoimalansa. Oliko tämä nyt vain vitsi vai oliko tämä huono tapa osoittaa solidaarisuutta näiden maiden kansoja kohtaan? Sitten Angela Kiitoksia puhemies. Minäkin haluaisin maakaasusta puhua. Viime päivinähän tilanne on tullut meille hyvin selväksi. Kyse on todellisesta taistelusta monien Euroopan unionin jäsenvaltioiden panttivankeudesta. He ovat tässä jääneet panttivangeiksi ja monet kansalaiset ja teollisuuden alat ovat joutuneet suuriin ongelmiin. Epäluottamus on molemmin puolista ja se on aiheuttanut tämän kriisin. Nyt kuitenkin Euroopan unioni onnistui saamaan aikaan ratkaisun, mutta ongelmia voi syntyä, syntyä jatkossa, ellei nyt toimiin ryhdytä. Meidän täytyisi todella katsoa, miten Euroopan unionin energiahuolto hoidetaan tulevaisuudessa. Ja Euroopan parlamentin tulee myös välittää selkeä viesti siitä, että Euroopan unionia ei saa kiristää. Ja meidän tulee keskustella turvallisesta ja kestävästä kaasutoimituksesta ja tietenkään hyvään tilanteeseen ei päästä, jos tilanne on näin kovin epävakaa niin kuin nyt. Lineman. Kiitoksia. Rouva Linneman ja en näe paikalla, joten puheenvuoron saa Sylvia Adriana Tikau. Hänkään ei ole paikalla. Ei, kyllä, toki. Hienoa, olkaa hyvä. Mulțumesc, domnule președinte. Uniunea Europeană trebuie... Kiitoksia, hyvä puhemies. Euroopan unionilla täytyy olla prioriteettina yhteinen energiastrategia ja yhteinen toimintasuunnitelma, joka parantaisi unionin energiavarmuutta. Kaasutoimitusten leikkaus EU on osoittanut, että EU on edelleen riippuvainen perinteisistä toimittajistaan. Ja tämän talven alhaiset lämpötilat ovat johtaneet siihen, että sähkö ja kasuyhtiöillä on ollut suuria ongelmia. Euroopan unioni tarvitsee kunnon strategia energiaverkkoa varten, jotta se voi parantaa sen tehokkuutta ja monipuolistaa energialähteitä. Nabuko-hanke ja nestekaasuterminaalit eurooppalaisissa satamissa, samoin kuin turvallisen ydinenergian käyttö, pitäisi olla prioriteettejamme, jotta voitaisiin parantaa energiavarmuuttamme. Meidän pitäisi tehdä tässä yhteistyötä Euroopan investointipankin ja jäsenvaltioiden kanssa niin, että löydetään rahoitusta näille prioriteettihankkeille. Kiitoksia. Nyt puheenvuoron saa Mitchell, yksi minuutti. Thank, thank you, uh, President. Um, Kiitoksia, hyvä puhemies. Ensinnäkin haluan todeta, että haluan puhua Zimbabwesta. Vaikuttaa siltä, että jos ei ole meillä edessä me televisiolähetyksissä, niin emme ole huolissamme myöskään tilanteesta siellä. Äskettäin Justina Mukoko, Zimbabwen rauhanhankkeen konnoja ja ihmisoikeusfoorumin johtaja oli pidätetty 83 viikoksi ennen kuin hänet tuotiin Hararen tuomioistuimen e- eteen. Ja hänessä näkyy selkeitä kidutuksen merkkejä. Jos me kokoa pidetään tällä hetkellä eristyssellissä ja hänen tulevaisuutensa, kuten niin monien muidenkin avustustyöntekijöiden, jää aivan Mugaben hallinnon armoille. Monet ovat puhuneet tästä asiasta ja monet myös kansallisparlamentit ovat ottaneet tähän kantaa, mutta siitä huolimatta painainen Zimbabwessa jatkuu. Olen sitä mieltä, hyvä puhemies, että meidän täytyy uudestaan kiinnostua tästä asiasta ja vaatia neuvostolta ja komissiolta, että nyt ryhdytään toimiin, jotta tällainen rikollinen toiminta loppuu niitä ihmisiä kohtaan, jotka kampanjoivat ihmisoikeuksien puolesta Zimbabwessa. Kiitoksia seuraavaksi herra Derossa arvoisa Kiitoksia puhemies. Minä olen iloinen puhemiehen gaza julkilausumasta ja myös päätöksestä tehdä päätöslauselma tästä aiheesta, jossa vaaditaan välitöntä tulitaukoa. Nyt yli 900 ihmistä on kuollut ja tämän sodan turhuus on hyvin selvä. Meidän täytyy vaatia Israelia lopettamaan tappaminen. Gaza on maailman suurin vankila. Siellä on puolitoista miljoonaa vankia. Siellä miehiä, naisia ja lapsia kuolee vain sen vuoksi, että he ovat palestiinalaisia. Mitä mahdollisia rikoksia nämä palestinaislapset, jotka kuolevat tässä konfliktissa, ovat voineet tehdä? Me kuitenkin jatkamme yhteistyötä Israelin kanssa, vaikka Israel tappaa viattomia ihmisiä. Euroopan unionin täytyy lopettaa tekosyiden käyttäminen ja meidän täytyy saattaa loppuun tämä teurostus. Nyt ei voida parantaa EUn suhteita Israeliin niin pitkään kuin Israel ei halua lähteä rakentavaan vuoropuheluun palestinaiskansan edustajien kanssa. Kirja Kiitoksia, te puhuitte hiukan liian pitkään. Sitten hyvä. pani przewodnicząca. Unia Europejska... Hyvä puhemies. Euroopan unioni on järjestö, jossa on maita, joilla on yhteiset arvot. Kaikki pitäisi tehdä, jotta voitaisiin lopettaa vihan lietsominen. Ranskalainen operaattori Eutelsat on päättänyt välittää Hamasiin liittyvän kanavan Hamas, joka hyökkää Israelin kansaa vastaan. Eutelsat on osoittanut jälleen kerran, ettei liike-elämällä ole mitään yhteyttä etiikkaan. NTDT-asema äh, Kiinasta äh, ei pääse äh, näyttämään lähetyksiään. Ja Eutelsat ei halua kääntää tätä päätöstään ympäri. Eutelsatin hallintoneuvosto tekee erittäin omituisia päätöksiä. Kiitoksia sitten Rauva Figueredo. Kiitoksia. Minä haluaisin käyttää tätä mahdollisuutta täysistunnon alussa. Ei kun Rouva Figueiredo saa nyt puheenvuoron. Rouva Figueiredo. Signore Presidente. Rouva puhemies. Israelin hyökkäys Gazaan on sotarikos ja rikos ihmiskuntaa vastaan. Ja se, mitä siellä tapahtuu, on todella traagista. 900 palestinalaista on kuollut mukaan lukien monia lapsia ja siellä on tuhansia loukkaantuneita. Meidän täytyy vaatia hyökkäyksen loppumista ja Israelin blokkauksen loppumista kaikkien maiden ja kaikkien mantereiden täytyy vastustaa joukon murhaa vastaan. Kaikkien kansojen toimesta, jotka lähtevät kaduille ja sanovat, että nyt rikokset riittävät. Euroopan parlamentin ja muiden Euroopan unionin vastuullisten toimielinten täytyy vaatia välittää käyttöön Gaasan hyökkäyksen lopettaminen ja niiden täytyy vaatia välittömästi Israelin saaron lopettaminen palestinalaisia vastaan. Kiitoksia rouva Figueiredo. Seuraavaksi herra Severin. Kiitoksia hyvä puhemies. Olen hiljattain yllättynyt siitä, että Tsekin vakuutusyhtiöt eivät enää ja erityisbonuksia naisille, jotka hakevat autovakuutusta. Autovakuutusyritykset käyttivät tässä syrjimättömyyslainsäädäntöä perusteluna. Tässä on kyseessä päätös, jossa jotkut poliitikot ja kansalaisjärjestöt vievät tasa-arvokysymyksen äärimmilleen ei meidän tulisi jättää vakuutusmatematiikkaa huomiotta, joka osoittaa selkeästi, että naiskuljettajat toimivat toisin kuin mieskuljettajat. On naurettavaa kuvitella, että naiset ja miehet ovat, miehet ovat samoja. Naiset ja miehet ovat erilaisia, ja tähän on myös biologiset syynsä. Meidän on tarkoitus täydentää toisiamme. Kiitoksia sitten herra Batten. Uh, thank you, Madam President. Kiitoksia rouva puhemies. Uudessa mielipide, uusi mielipidetiedustelu on juuri julkaistu riippumattomasta yhdistyneestä kuningaskunnasta ja useimmat ovat sitä mieltä, että EU, EUssa ei saa rahalle vastinetta. 71 prosenttia haluaa kansanäänestyksen brittijäsenyyden jatkuvuudesta. No valitettavasti tälle ei ole paljon mahdollisuuksia, koska Labour-hallitus ei antanut edes kansanäänestystä Lissabonin sopimuksesta. Brittikansa haluaa vapaata kauppaa, ystävyyttä, yhteistyötä EUn ja koko maailman kanssa. Jos olisi todellinen oikeudenmukainen kansanäänestys, jossa kysytään, halutaanko aina vain läheisempää poliittista ja taloudellista integraatiota Euroopan unionin kanssa vai ö, halutaanko erota siitä, niin suuri enemmistö äänestäisi eroamisen puolesta. Kiitoksia seuraavaksi Rova Doyle. Uh, Madam President, I'd like to raise... Hyvä puhemies, haluaisin ottaa esille huolestuneisuuteni siitä, että yhä enemmän puuttuu tieteellistä tiukkuutta niissä ehdotuksissa, joita tälle parlamentille esitetään komission toimesta, kuten myöskin jossakin niissä tarkistuksissa ja mietinnöistä, joista me parlamentaarikot olemme vastuussa. Hyvä tiede luovuttaa jalansijaa yhä enemmän populismille ja ei ota varovaisuusperiaatetta huomioon. Otetaanpa vaikka kasvinsuojelutuotteet esimerkiksi. Olemme jättäneet riskinhallintaperiaatteen pois. Meillä ei ole minkäännäköistä vaikutusanalyysiä, eikä ole myöskään määritelty ähm, liittyvien häiriötekijöiden olemassaoloa. Hyvä puhemies, me olemme tekemässä EU- lainsäädännöstä huonomaineista kansainvälisellä näyttämällä siitä syystä, että meillä puuttuu tällainen hyvän tieteen olemassaolo. Kiitoksia. Seuraavaksi herra Binev. Господин puhemies, hyvät kollegat. Kaasukriisi, joka iski Eurooppaan vuoden 2009 alussa sai pian katastrofaaliset mittasuhteet Bulgarian kannalta. Bulgarialla ei ole muita vaihtoehtoja kuin kaasutoimitukset. Minä en tule keskustelemaan näistä, tästä Bulgarian päättäjien hyvin lyhytnäköisestä päätöksestä tehdä Bulgariasta täysin riippuvaista Venäjästä. Nyt tärkeää on se, että ryhdytään toimiin, jotta kriisi saadaan hallintaan. Bulgarian kannalta tämä tarkoittaa sitä, että löydetään vaihtoehto, joka mahdollistaisi Venäjän riippuvuuden katkaisemisen. Tämän vuoksi Bulgarian pitäisi seurata Slovakian toimintaa ja avata uudelleen reaktorit 3 ja 4 ydinlaitoksessa. Vain tällä tavalla Bulgaria voi vähentää raskan polttoöljyn käytön aiheuttamia vahinkoja. Kiitoksia. Seuraavaksi puheenvuoron Sarova Petre. Kiitoksia, hyvä puhemies, hyvät kollegat. Koska vuosi 2009 on vasta aluillaan, haluaisin todeta, että minun mielestäni Kyseessä ei ole mikään tavanomainen vuosi. Vuonna 2009 saamme juhlia kylmän sodan päättymisen 20-vuotispäivää, Berliinin muurin sortumista ja Euroopan yhdentymistä. Täällä on myös jäsenenä romanialaisia, jotka ovat eläneet kommunismin diktatuurissa. Ja nuo kaksi vuosikymmentä ovat merkinneet nyt muutosta demokratian ja muille sitä, että voidaan hyväksyä nämä uudet tulijat. Vuoden 2009 tulisi olla vuosi, jonka aikana me parlamenttina, kuten myöskin Euroopan komission, tulisi pyrkiä luomaan yksi Eurooppa kaikille Euroopan kansalaisille. Eurooppa, jossa kaikki 500 miljoonaa ihmistä voivat ymmärtää, että heidän oikeutensa ovat taattuja, että solidaarisuutta on olemassa ja että ketään ei syrjitä, kenen ei, kenenkään ei tulisi tuntea oloaan yksinäiseksi Euroopassa. Meillä on kaikilla samat arvot riippumatta siitä, missä olimme vuonna 1989. Kiitoksia sitten herra Janowski. Pardon? Παρακαλώ pani przewodnicząca! parlament europejski euroopan parlamentti on moneen otteeseen keskustellut ympäristökysymyksistä. Minä haluaisin kiinnittää huomionne johonkin, mitä ympäristöstä kiinnostuneet nuoret ovat ottaneet esille keskustellassaan kanssani paperia, kierrätyspaperi ja kierrätysmuovin hinta tippuu. Tilanne Puolan markkinoilla on sellainen, että ihmiset, jotka ostavat paperia kierrätystä varten, sanovat, että se on liian edullista. Ne, jotka ää, tuottavat paperia käyttäen kierrätyspaperia sanovat, että se on liian kallista. Nyt jotain täytyy tehdä, jotta ongelma voidaan ratkaista, koska tällä hetkellä lapset keräävät koulutuksellisista syistä kierrätyspaperia, mutta se päätyy kaatopaikalle. Parhaat kollegat, minä olen todella nyt pyrkinyt siihen, että mahdollisimman monet teistä saisivat minuutin puheenvuoron. Nyt siirrymme kuitenkin esityslistalla eteenpäin. Ja vuorossa on yhteiskeskustelu torjunta-aineista ja kasvinsuojeluaineista eri Rouva Klassin mietintö, joka liittyy torjunta-aineiden kestävään käyttöön, sekä Rouva Brajerin mietintö kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta. Esittelijät äh, käynnistävät tämän keskustelun. Ensimmäisenä heistä Rouva Klaas, neljä minuuttia. Kiitoksia puhemies parhaat komission jäsenet, hyvät kollegat. Tänään edessämme on moni